Bien, mes chers collègues. Hyvät kollegat, jatkamme yhteistä kokousta euroalueen rahoituskapasiteetista. Eilen meillä oli ennen näkemätön kiinnostava tilaisuus ja siellä saimme kuunnella seitsemää valtiovarainministeriä etuoikeusarvon parlamentille. Saimme olla suorassa yhteydessä ministereihin. Tietenkään ihan samoilla aaltoviivoilla ei oltu, mutta tärkeää kuitenkin on, että ministerit tapaavat parlamentin jäseniä ja parlamentin jäsenet taas tapaavat hallituksen edustajia. Eikä pelkästään neuvoston vaihtuvia edustajia. Jos meillä nyt on tilaisuus toistaa tämä tapahtuma, niin se osoittaa kyllä, että näin kannattaa toimia. Nyt kuulemme sitten yhteisesittelijöitämme, jotka ovat saaneet ottaa vastaan lukuisia tarkistuksia ja nyt he ovat alkaneet luonnostella kompromisseja tarkistuksista. En tiedä kumpi teistä haluaa aloittaa. Reimer Böge. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyytää, pyytää anteeksi vielä jälkikäteen, että eilen päässyt paikalle, mutta minun vaalipiirissäni oli meidän liittovaltiovaalien ehdokkaan etsintä kyseessä. Ja koska meillä oli yhden ehdokkaan etsintä siellä, niin etsin takaisin takaisin tänne. Mutta voisin sanoa, että minun ehdokkaani voitti 80-19. Jos samanlainen tulos saataisiin näistäkin neuvottelusta täällä, niin se on tietenkin, olisi hyvä. Mutta nyt on vähän liian aikaista vielä katsoa tämä tarkistuspakettia, Mutta voin todeta, että me olemme tehneet kovaa työtä kyllä henkilökunnan kanssa asian tiimoilta. Ja meillä on aikataulu, että mahdollisimman pian voisimme sitten aloittaa 29.30. päivä kompromissitarkistuksen tarkistusten työstäminen. Ja ehkä ensi viikollakin vielä voidaan tehdä vielä töitä. Joten meillä oli yhdestä 60 kappaleista yhteisesittelijän kanssa kokous. oli hyvää rakentavaa työtä. Jatkamme sitten varjoesittelijän kanssa työtä muiden tärkeiden blokkien osalta. Tärkeää on se, että seuraavat kortot pitää ottaa huomioon poliittisissa ryhmissä. Kun katsotaan yksi 16 kohtia lausuntoluonnoksessa, niin vakaus, ja kasupaketti ja sen toiminta ja se täyttöönpano, niistä pitäisi keskustella, mitä tehdään sen suhteen, että jäsenvaltiot eivät aina noudata kasvu- ja vakaussopimusta. Ja sitten maakohtaisten suositusten rooli, ja tässä myöskin konvergenssikoodi, josta on keskusteltu ja äänestyksen puolestakin täällä parlamentissa – Tämäkin on tärkeä asia. Ja kolmas, tämä häiriöiden poistamisjärjestelmä, shock absorption. Ja tietenkin pitää tästäkin katsoa, mutta peruskanta oli se, että esittelijät esittelevät kahta eri vaihtoehtoa. Ja tässä on jatkuvaa keskustelua tästä ja myöskin työryhmiäkin loman jälkeen tähän liittyen. Ja voidaan myöskin IMF vähän aikaa sitten kansainvälinen valuuttavarasto siis esitti omat lausumansa tähän, minkä näköisiä häiriöiden poistojärjestelmiä voitaisiin kehittää. Nämä oli, tämä oli hyvin tärkeä asia, koska meillä on tarkistukset kolmeen eri suuntaan, ja meidän piti valita näistä yksi ja löytää sitten tasapainoinen kompromissi, joka on realistinen, ja realistinen tarkoittaa sitä myöskin, että se on realistinen visio sen osalta, että meillä olisi oikea väline oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja tämä pitäisi kertoa myöskin sitten finanssiministerille, siis valtiovarainministerille. Ja parlamentti 2001 ja 2003 jo ehdotti, että tarvitsemme eurooppalaista rannikkovartiostoa. Ja nyt olemme tällä tiellä tällä hetkellä. Tällaisia viivästymisiä emme voi sallia, emme muuten voi toimia. Ja meidän pitää tehdä keskustelut ja päätökset siinä ajassa, että se johtaa myöskin euroalueen vakauteen. Se on tietenkin kaikille tarpeen. Ja sitten omat parat ja budjettivaikutukset tähän. Tietenkin odotamme tätä omat parat konferenssia, joka siis pidetään syyskuussa. Ja meillä on myöskin tarkistuksia siihen sen mukaan, kuinka voi ottaa kansallisparlamentit tähän mukaan, kuinka voi ottaa, ottaa todelliset omat varat tähän mukaan. Voidaanko keskustella ehkä heidän kanssaan tuomioistuimen päätöksistä ja mikä ovat tämänhetkisten sopimusten määräykset. Tämä keskustelu, sitä pitää syventää ja myöskin julkisyödykkeistä käytävää keskustelua pitää jatkaa. Ja lopuksi, mutta ei kaikkein vähäisempänä, vakausrahaston rooli. Siitä tehtäisiin myöhemmin eurooppalainen valuuttarahasto. Eli tällainen finanssikapasiteetti, joka sillä olisi sitten myöhemmin. Ja sitten pitää myöskin katsoa sitten mahdollisia hallintorakenteita. Mitä voidaan tehdä ilman perussopimusten muutosta, että voidaan tehdä nopeasti ilman ajan hukkaa ja mitä voidaan sitten tehdä mahdollisilla perussomusten muutoksilla, että katsotaan sitten siellä, minne halutaan jatkaa tästä eteenpäin. Ja tietenkin pitää olla varovaisia sen suhteen, että meillä on tällainen rinnakkainen menettelytapa Afkon, Prokin ja Verhofstadtin miitteen kanssa. Ja kuulemme myöskin muita esittelijöitä, jotta sitten voidaan välttää ristiriitaisuuksia. Kukaan ei jotenkin halua tätä. Ja sitten loppujen lopuksi tämä etenemissuunnitelma. Uskoisin, että nämä ovat ne tärkeimmät blogit, joihin tarvitaan vielä suuntaviivaa ja osvittaa valiokunnalta, jotta voimme sitten saada hyvät kaikkien tukemat kompromissiertukset aikaiseksi. Merci beaucoup. Kiitoksia kollektiivinen ymmärrys, joka tässä kehittyy meidän kesken, aiheuttaa, että ei ole tässä paljon lisättävää siihen, mitä Reimer sanoi, mutta kuitenkin ehkäpä pari lisäkommenttia. Minulta hän mainitsi IMFn raportin. Se on erittäin tärkeää. sen kaikkia kollegoja siihen tutustumaan, koska ei, ei ollut siitä, että siellä sanotaan samoja asioita kuin me. Tässä nyt vain mainostan, mutta IMF käsittelee tässä tutkimuksessa, joka julkaistiin viime viikolla, käy läpi yksityiskohtaisesti todella suurella auktoriteetilla, joka elimellä on. Jotkuthan pitävät tätä välttämättömänä osatekijänä, osatekijänä jos halutaan edistää rahoituskapasiteettia EU-ssa. Tästä löytyy todella hyvä pohja, joka tukee meidän lähestymistapaamme parlamentissa. Sanon tämän sen takia, että tämä liittyy tähän Raimerin esittämään johtopäätöksen, kun hän viittasi Euroopan parlamentin kannanottoihin, mitä tuli esimerkiksi rannikkovartiostoon jo kauan sitten. Se on todellakin vanha asia. Ja viittaan tähän eiliseen keskusteluun, jota kävimme valtiovarainministereiden kanssa. Tämä oli todella huomattava tapahtuma uskoakseni ja aihetta voidaan tätä kautta myös perustella, vaikka tämä olikin ensimmäinen kerta vasta. Oli kuitenkin tiettyä vaihtelua kannanotoissa yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen jälkeen, kun ajateltiin sitä, miten liian nopea eteneminen voisi vaikuttaa esimerkiksi juuri tässä budjet- euroalueen budjettikysymyksessä. Tietenkin tässä ei ole kyse siitä, että puolettaisiin asiaa instituutioista pohjalta. Siksi meillä on tehty tarkistus kohdasta 12. Siellä me toistamme uudestaan, että koko tämän keskustelun täytyy saada uudet puitteet ottaen huomioon uudet haasteet EUn edessä. Emme todellakaan halua lähestyä asiaa institutionaalisesti, koska tällainen lähestymistapa ei täytä kansalaisten odotuksia eikä pysty antamaan oikeita vastauksia ja antaa kuvan tavallaan elämästä, joka on aivan eksyksissä ja kiertää vain ympyrää. Toinen asia vielä. AFKO-valiokunnan kanssa ja Ramer Bögekin otti tämän esille, me olemme jakaneet tavallaan tehtäviä ja selventäneet sitä, että mm, hallinto- ja ohjausjärjestelmä käsitellään AFKossa ja he tavallaan johtavat tässä tätä lentokonetta. Ja kun määritellään sitten nämä lähestymiskoodistot ja kriteerit ja rahoitusmuodot, niin silloin me Ekonissa ja budjetissa olemme johtoasemassa. Ja tältä kannalta katsottuna kiinnittäisin kollegojen huomiota kolmeen kysymykseen. Ensinnäkin tämä versio, jota kutsumme raportin vahvistetuksi versioksi, tämä on kaikille jo kierrätetty, koska emme kumpikaan ole tehneet mitään tarkistuksia omissa nimissämme vaan tällaisia yhdessä allekirjoitettuja, allekirjoitettuja tarkistuksia. Olemme kerättäneet versiota, jossa käydään läpi alkuperäistä ja otetaan mukaan yhteisesittelijöiden äh, tarkistukset. Tämä ei tietenkään mitenkään ennakoisi sitä, miten, mikä äänestystulos tulee olemaan, mutta tämä osoittaa, miten meidän ajattelumme on tässä kehittynyt siitä, kun työ, yhteinen työ aloitettiin sitten niiden aiheiden lisäksi, jotka Raimer otti esille, niin minun mielestäni on kolme tärkeää kysymystä, jotka ottaisin esille. Ja ni, niitä meidän täytyy tässä hiukan vielä täsmentää. Ja minusta tuntuu, että meillähän on siis näitä 836 tarkistusta. Tästä saadaan hyvä pohjata kompromisseille. Ensinnäkin euromaiden ja muiden maiden väliset suhteet. EU-ssa, koska ihan alusta lähtien tämä on ollut tällainen huolen aihe, joka on mielessä ollut, koska tämä liittyy myös tähän brittiäänestykseen, huolta kyllä tunnetaan, mutta varsinkin Brexitin jälkeen ei pidä ollaan sitä mieltä, että meidän ei pitäisi käsitellä asiaa, joka voi jakaa Euroopan, mutta me olemme ihan eri mieltä Tämän äänestyksen jälkeen pitää todellakin käsitellä euroaluetta erikseen niin, että kaikki voivat olla tässä mukana ja kaikkien pitää voida liittyä siihen mahdollisimman nopeasti tavallaan. Ja sitten toinen asia, rahoitusmuodot ja miten tämä liitetään yhteen euroal- miten euroalueen talousarvio ja muu EU budjetti yhtä, niin tässä ST-ryhmä on esittänyt 427 tarkistuksen. Sitä pitää nyt tarkastella, koska se voisi olla pohjas jatkotyölle aiheesta, joka on tällainen aika herkkä kysymys. Sitten viimeinen asia liittyy valtion velkakeskusteluun. Omassa poliittisessa perheessä, niin tästä on keskusteltu ja tästä on tehty joitakin tarkistuksia. Kollegat ovat jo 441 tarkistus. Tämä voisi olla hyvä lähtökohta, että päätyä kohtuulliseen lopputulokseen ilman, että kyseenalaistetaan kokonaan meidän lähestymistapaamme. Siinä kaikki. No niin, Hyvä, nyt annamme puheenvuoron varjoesittelijöille ja e- ekon valiokunnasta. Ehdottaisin, että he puhuvat maksimissaan neljä minuuttia, niin että kaikki ehtivät puhua. Ja sitten pieni catch the eye-sessio, pari minuuttia per puhuja siinä vaiheessa. Herra Modasan. Kiitos puheenjohtaja. Aivan aluksi tietenkin haluan kiittää esittelijöitä tästä mietintöluonnoksesta. luonnoksesta mutta myös eh, kaikesta muusta työstä, mitä on näissä varjoesittelijöiden yhteistapaamisissa asian eteen tehty hyvin rakentavassa hengessä. Ja avainkysymys, josta on lähdettävä liikkeelle, kun me tästä asiasta puhumme. Mitä, mitä me tarvitsee? Mitä, mitä me tällä rahoitusuudistuksella ja valmiuksilla haemme? Millä tavalla se voi tuoda uutta virtaa talouteemme? Kannattaa ottaa opiksi menneestä kriisistä liian vähän kilpailukykyä, pankkijärjestelmä liian hauras, pankkiunionin puolitien nieminen ja sitten ylipäätään koko tilanteen heikko hallinto. Meillä on sääntöjä, mutta niitä ei kuitenkaan käytetä, sovelleta. Tarvitaanko sääntöjä lisää vai käytetään, tarvitaanko lisää kenties joustavampia sääntöjä? vai pitääkö varmistaa sitten, että nykyisiä, nykyisiä sääntöjä noudatetaan, mitä tulee kilpailukykyyn. Siinä tietenkin eh, eh, eh, kulku on ollut hirasta ja on tuottanut pettymyksen. Jos, me, jos ajatellaan maakohtaisia suosituksia, niin emme mene niihin. Eilen ministerit kantavat aivan hyvin hyvin monia suosituksia. Tässä on keskustelussa kaksi puolta, on uudistuksia, jotka eivät maksa mitään, ei ole toteutettavaa kansallisella tasolla, eikä komissionkin pitäisi tajuta se, että, että näitä uudistuksia tehdään. Mutta sitten on tietysti rakenneuudistuksia, jotka tulla, käyvät kukkaron päälle. Esimerkiksi ajatellaan, ajatellaan tätä rahoitusvalmiutta. Mitä, mitä, mikä voisi sitten tuottaa myönteistä näkyvää jälkeä, joka avautuisi myöskin kansalaisille? Ja sitten pitäisi myöskin puhua myöskin tietysti pitkävaikutteisimmista, kunnianhimoisimmista tavoitteista, jotka va- va- va- myöskin edellyttävät muutoksia. Eilen aika kevyesti tuli sivutuksi vain kevyesti tätä itse uudistusten rahoitusta meidän pitää tietysti rahoitusvalmiuden määrittämiseksi tietää, kuinka paljon rahaa on ja mistä se, mistä se on ammennettavissa. Tämä on tietenkin selvit, selvitettävä. Ministerit eilen tarjosivat tähän aika paisuja vastauksia Kuten kuultiin, eh, elokuun lopulla on asiantuntijakuuleminen tästä asiasta. Siitä saataneen sitten enemmän tietoa, miten tätä moraalikatoa voidaan välttää, millä siirtoja voidaan eh, eh, estää. Se on varmaankin mm, tärkeä tapahtuma tältä osalta. Sitten työllisyysvakuutus, työttömyysvakuutusjärjestely, siinä ei ole edistystä. E-, e-, e-, Ekon kollegat ovat sitä vastustaneet Miksi? No siksi, siksi, kun katsovat, ettei sitä voi käytännössä kuitenkaan kunnolla toteuttaa. Tämä kaikki kytkeytyy eläkeikään ja kansalliset työmarkkinat vaihtelevat jäsenmaasta toiseen luonteeltaan aika pitkälle. E, eläke, eläkeedut ja eläkeikä on ensinnäkin ovat sellaisia, jotka tässä näyttelevät selkeää roolia meille olennaisia se, poliittisesti olisi hankala sel- selittää e, unionin kansalaisille kriisitilanteessa, että, että että, että heidän pitää sitten tukea to, toisen maan työttömiä. Lähinnä siitä johtuen, että koska, koska nämä kriisit ovat symmetrisiä noin yleisluonteeltaan, eikä mitään epäsymmetrisiä niinkään maankohtaisia. Eh, eh, eh, yhden maan kriisi sitten edellyttäisi sitä, että, että toisen, toisen maan asukkaat sitä tukisivat. Esittelijät äsken mainitsevat, Provence Beres mainitsi erityisesti sen, että euroalueen alueen ulkopuoliset maat voisivat sitten liittyä tähän rahoitus valmiuden parantamiseen, kantaa oman kohtansa kekoon siinäkin senkin on tärkeää. Ja heille tulisi todellakin mahdollisuus sitten liittyä, hypätä tähän samaan junaan sekä sitten panostusten että hallinnon, hallinton osallistumisen muodon. Totta kai kansa, eri kansakuntien kilpailukyvyn paraneminen kautta linjan hyödyttää myöskin sitten euroaluetta. Kiitoksia siitä, että kuuntelitte. Paul Tang. Kiitoksia Paul Tang. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä, että keskustelemme aiheesta. Mehän keskustelimme myös varjoesittelijän kokouksessa asiasta. On hyvä nyt käydä sitä keskustelua myös julkisesti. Tämä on ratkaisevan tärkeää toimintaa. Pyritään siis vakauttamaan euroaluetta, mutta vielä enemmän halutaan selkeyttä EU-talousarvioon. Nyt kuitenkin meidän pitää suhtautua asiaan pragmaattisesti ja ottaa huomioon myös alueet, joita aikaisemmin oli käsitelty. Se on tietysti vaikeaa, mutta siellä se lisää tämän tekstin lisäarvoa. Odotan selvää vastuunjako, kuka mitäkin tekee. Sillä on ratkaiseva merkitys koko prosessin ajan. Vieläkin on vaikea suhde budjettikapasiteetin ja varsinaisen budjetin välillä toisaalta. Meillä on kansallista talousarviopolitiikkaa ja euroalueen rahoituskapasiteettia. Tämä liittyy myös siihen, miten Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit otetaan mukaan, koska mielestäni se on ratkaisevan tärkeä ohjausrakenteen äh, rakenne on ratkaisevan tärkeä. Säännöt eivät aina ole sellaisia, joita noudatetaan, ja syy on se, että kansalliset parlamentit, hallitukset eivät tunne, että ne ovat varsinaisesti myös heidän sääntöjään, heidän politiikkaansa. Siis kansallinen asian omistaminen on tärkeä, hallintorakenne on tärkeä. Sitten kolmas tärkeä seikka, suhde euro euroalueen rahoituskapasiteetin ja EU-talousarvion välillä. Tämä on tärkeää EU-budjettia ajatellen, mutta myös ajatellen demokraattista valvontaa. Toivonkin, että 425 tarkistus osoittaa jossain määrin, miten nämä kaksi voidaan yhdistää toisiinsa, koska mielestäni meillä täytyy olla tähän selkeä vastaus mietinnön lopussa. Tietenkin budjetista on muitakin selvitettäviä kohtia. Tietysti täällä pitkään on puhuttu parlamentissa omista varoista. Se liittyy poliittiseen epävakauteen ja äh, muuhun turhaan budjetin tiimoilta EU:ssa, e-, e-, e-, mutta tämä näkyy myös tässä lähentymiskriteerien kohdalla, että rakenteessa muutoksia korostetaan. Tämä liittyy myös rahoituskapasiteettiin mutta kyse on laajemmasta asiasta kuin pelkästään rahoituskapasiteetista. Ja sitten kolmas asia, jotta saavutetaan lähentymistä talouksien välillä, niin tarvitaan investointia. Tätä todellakin Euroopassa puuttuu. Tällä vaalikaudella saatiin Junckerin suunnitelma, vaikka kukaan ei oikein tätä termiä tunnu käyttävänkään, Junckerin rahastotermiä, mutta tätä, tällaista todellakin tarvittaisiin Euroopassa. Investointeja. Me voimme saada lähentymistä aikaan, jos investointeja investointeja saadaan sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Ja myös EU-budjetissa pitäisi löytyä varoja investointeja varten myös. Odotan mielenkiinnolla meidän jatkokeskustelujamme. Kiitoksia vuorossa. Edustaja Kolmel. Monsieur Colmel qui Täällä poistunut tällä välin. Rouva Pirkko. Ruohonen Lehner, onko hän paikalla? Thank you, Mr. Chairman. I would like to... Kiitos puheenjohtaja. Yleinen kommentti tähän alkuun. Ei ole yllättävää, että tällainen eh, Euroopan valuuttarahasto on tulossa suositumaksi ja suositumaksi. Tällä viraston perustaminen on peru, perinteinen vastaus mihin tahansa eh, kriisiin, mutta tässä tilanteessa tietenkin tämä ongelma taloushallinnon suhteen ei, ole, ei löydy eh, instituutioiden puutteesta, vaan sääntöjen eh, noudattamatta jättäminen on suurin puute. Erityisesti budjettivaje sääntö, joka sanoo, että sen pitäisi olla alle 3 prosenttia BKTstä ja että yleinen valtionvelka alle 60 prosenttia. Tämä näin on kirjattu jo Maastrichtin kriteereihin aikoja, aikoja sitten. Mm, minun ei varmaankaan tarvitse teille kertoa, mitkä maat ovat tätä, näitä, näitä sääntöjä vastaan rikkoneet. Harva maa on selvinnyt puhtain paperin tästä. Tässä on menon muuta, muututtava minä, minä ehdotan, että palataan takaisin Maastrichtin henkeen. Euroalue, joka perustuu sääntöihin, jossa sitten ovat mukana myöskin selkeät ja toteutettavissa olevat pakotteet niitä jäsenmaita vastaan, jotka näitä sääntöjä vastaan rikkovat. No, kuitenkaan sellaiset maat, jotka haluavat euroalueelta erota, voisivat niin tehdä Olenkin jättänyt muutosehdotuksia, jossa todetaan, että että on olemassa maita, jotka eivät halua luopua itsemääräämisoikeudestaan euroalueella. Ja näille maille pitäisi tarjota mahdollisuus sitten siirtyä sivuun komission ja keskuspankin ohjauksessa. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron koska, itselläni, koska olen varjoesittelijänä. Meidän pitää varmaankin voida osoittaa, että euroalue on myös tällaista eurooppalaista yhteistä asiaa, yhteistä hyvää ja kaikki EU-valtiot, niiden tarkoituksena on liittyä euroalueen jossain vaiheessa. Minä olen sitä mieltä, että on tässä tärkeä ennakkoidotusmetodille, jos käytetään tätä ja kasvatusta hyväksi. Pitäisi kuitenkin varmistaa, että jokainen jäsenvaltio esittää julkiset tilinsä, arviointinsa, esittää nämä kaikki tiedot yhtenäisellä tavalla. Tässä varmastikin voitaisiin edistyä paljonkin niin, että olisi helpompi seurata eri maiden budjettitilannetta, koska tällä hetkellä kaikki on varsin heterogeenista, tällainen ei oikein voi jatkua. Kun ajatellaan ihan pelkästään sitä, mikä, miten esitetään jäsenvaltioiden osuus budjettiin, tämäkin vaihtelee maasta toiseen käytännössä katsottuna. Sitten toinen kommentti, niin haluaisin korostaa lähentymissääntöjä tai koodistoa. Siinä pitäisi tavallaan määritellä tilanne. Tietysti tarvitaan joustoa, ei pidä panna jäsenvaltioita mihinkään pakkopaitaan, mutta tiettyjä avainkohtia kuitenkin on, joiden puitteissa pitää asteittain pystyä lähentämään maita toisiinsa lainsäädännöllisesti myös, erityisesti, erityisesti mitä tulee tuottavuuteen ja työn hintaan, samoin eläkkeet. Tarvitaan mielestäni selkeä näkemys jokaisen maan tilanteesta ja meidän pitää ottaa tavoitteeksi se, että lähennämme mahdollisimman paljon sääntelyä maiden kesken, eli lainsäädäntöä. Sitten työntekijöiden liikkuvuus ja sosiaaliturva, jota, josta työntekijät voivat nauttia. Tässä tarvitaan myös lähentymistä. Sitten verotuskysymykset. Siellä on edistytty valtavasti mikä veroprosentti yritysten voittojen kohdalla, mikä yritysvero siis, voi hyvinkin nähdä, että eri taloudelliset toimijat ja suuret kansalliset yritykset optimoivat asioita verotuksellisesti, ja se johtuu siitä, että EU:ssa on moninaisia eri verojärjestelmiä, veropäätöksiä on käytössä, on tällaista kilpailua jäsenvaltioiden kesken – joka kyllä kannustaa tällaisen vero, vero, verotuksellisen optimointiin, joten suurempaa avoimuutta tarvitaan. Näin voitaisiin lopettaa tällainen haitallinen toiminta verotuksessa. Sama koskee sitä, miten sosiaaliturvajärjestelmiä rahoitetaan. Rahoitetaanko edelleenkin sosiaaliturvaa verottamalla työtä vai pitäisikö pikemminkin siirtyä verottamaan kulutusta työn tuotannon verottaminen, näin tuotannon kustannukset lisääntyy, lisääntyvät ja näin sitten metodologisesti myös työttömyys kasvaa. Samoin pitäisi panostaa tutkimukseen. Tässä täytyisi todellakin osoittaa solidaarisuutta ja sitten tietenkin investoinnit infrastruktuurin ovat tärkeässä asemassa vielä haluan korostaa sitä, että täytyy ottaa mukaan työmarkkinaosapuolet ja ehkäpä voitaisiin pyytää talous- ja sosiaalikomitealta sitä, että perustaisivat euroalueryhmän talous- ja sosiaalikomitean ja ei käsitellä vain talous- ja so- rahoituskysymyksiä, vaan myös tällaisia sosiaalisia kysymyksiä euroalueella. Ja näin euroalueen työmarkkinajärjestöt työmarkkinaosapuolet voisivat ilmaista varauksiaan, toiveitaan, kannanottoja, mutta että olisi todellista keskustelua työmarkkinaosapuolten kesken, että hekin voisivat ottaa omaksi asiakseen euroalueen hallinnon ohjausjärjestelmän ja sen parantamisen. Nyt annan puheenvuoron mm, herra Turvasille paikalla. Rouva Nirjada. Monsieur Demasi. Entä Tomasi? Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset myös hyvästä työstä. Ensinnäkin haluan todeta, että olen täysin vakuuttunut, että meillä on edelläkin epäsymmetrisiä häiriöitä euroalueella ja että näissä kriiseissä näkyy se, että meillä on erilaisia inflaationäkymiä jäsenvaltioissa. Jotkut ö, valtiot ovat hinta tilanteessa ja erilaisessa tilanteessa kuin toiset tämän makrotalouden osalta. Ja se analyysi, joka tehtiin se, että pelkästään saada velkakriisiä tai eurokriisiä, se on väärä. Myöskin tässä on paljon yksityisen velan osuutta tässä kriisissä, ei pelkästään julkisen velan. Eli jos katsotaan pelkästään sitten valtion politiikkaa puolta, niin, niin ei se riitä, koska kyllä pitää katsoa myöskin yksityisen puolen, puolen velkaa, joka on lisääntynyt. Tämä on osa makrotaloudellista laskentaa. Mutta kuitenkin me mielestäni tämä euroalueen todellinen ongelma, että meillä ei todellista ole finanssipolitiikkaa ole käyttävissä. Ja emme voi katsoa todellisia palkkoja ja koska me emme voi tietenkään tehdä sellaisia uudistuksia, jotka vähentävät eh, kysyntää, ja kun samalla sitten me vähentäisimme yksityistä kysyntää palkkojen kautta tai eläkkeiden kautta, niin tälläkään ei ole mitään hyvää makrotaloudellista vaikutusta. Sekin olisi poliittisesti väärä vaikutus. Toiseksi tarvitaan julkisia investointeja. Kreikassa, kuten siellä nähdään, että vaikka työkulut ovat vähentyneet, eivät kuitenkaan vienti ole lisääntynyt, koska ei kyseessä ole pelkästään vain hintakilpailu tai palkat, vaan myöskin tuottavuus. Tuottavuuteen tarvitaan investointeja, ja tässä olemme sitä mieltä, että pitäisi vähentää jäsenvaltioiden valjaita tältä osalta, että antaa heidän investoida ainakin vakauskasvamuksen puitteissa, tai myös joku, joku rahasto, joka olisi pankkivaltuudet valtuudet investoida näihin. Ja sitten makrotalouden epätasomenettely. Siinä ei, ei pitäisi pelkästään epä symmetrisiä asioita katsoa, vaan pitää katsoa myöskin sitä, että tiettyjen maiden pitää korjata menettelyä. Sillä tämä on se paras tapa, että tarvittaisiin paljon siirtoja sen suhteen, että voittaisiin vähentää epätasapainoa. Jos katsotaan pelkästään ylijäämämaita, se ei riitä, vaan meidän pitää katsoa makrotaloudellisen epätasaisuusmenettelyn muita, siis myöskin muita. Ja lopuksi emme halua jos me haluamme tällaista työttömyysturvaa eu tasolla, niin pitäisi pyrkiä sitten politiikan kautta täystyöllisyyteen, joka saa, voitaisiin vaikka, vaikka julkisten investointiohjelmien kautta voitaisiin näin vähentää nuorisotyöttömyyttä Euroopan alueella. Ernest Maragall. Kiitoksia, Ernest Maragall. Kiitoksia puheenjohtaja. Uskon, että Olemme tässä lähestymässä mietinnön ensimmäisen etapin loppuvaiheita elossa ollaan, se on jo paljon. Mielestäni pitää nyt arvioida, kiittää esittelyiden tekemää työtä aivan vilpittömästi. Ja myös mielestäni meidän täytyy kiittää siitä, että eilen ja tänään meillä on ollut tilaisuus vielä täydentää tätä kokonaiskuvaa. Nyt määr... ollaan nyt päässyt, päässyt tekemään varsinaisia ehdotuksia. On tärkeää, että asia on otettu esille, eikä enää tässä takana ole Euroopan parlamentti, vaan hyväksyntä tulee tavallaan jo neuvostostakin, vaikka vain osittain. Tämä konsepti on tavallaan olemassa. Kysymys on nyt tavallaan esityslistalla ajatellen kaikkia EU-toimielimiä, sillä on kyllä merkitystä herra Montin kanssa meillä oli tilaisuus kuulla hänen realistisia näkemyksiään, niin hän osoitti myös, että on toiveita saada aikaan omien varojen järjestelmän parannetussa muodossaan. Ja tässä on tärkeää meidän työmme ja sitten nämä muut kysymykset. Me voimme voisimme lopettaa lopettaa tämän liiallisen säästöpolitiikan. Me olemme jo siinä tilanteessa, että voimme todeta, että tämä vaihe on nyt ohi ja jäljellä on tavallaan vain tästä haitalliset kielteiset vaikutukset jäljellä näistä säästötoimista. Se on tullut varsin selväksi. Uskon, että eilisessä kokouksessa myös, mutta myös mietinnössä tulee esille julkiset investoinnit tärkeänä kysymyksenä. Näin voidaan tämä myönteinen lisä mietintöön sitten rahoituskapasiteetti euroalueella. Jäsenvaltion osuudet ovat tässä myös omassa roolissaan sitten erilaisista verotuksesta mahdollisuudet myös. uudet resurssit tuntuu myös järkevältä ilman, että lisätään budjettitasoa, äh, anteeksi, verotustasoa jäsenvaltiossa. IMFn raportissa, niin kuin Beres muistutti, asiasta mainitaan myös samantyyppisiä kysymyksiä nämä tärkeät kysymykset on nyt selkeästi identifioitu ja meidän pitää käsitellä, miten Nyt tämän julkisen hyvän, josta herra Monti tänä aamuna puhui, ja se on relevantti kysymys, kun pyritään identifioimaan julkisia investointilähteitä, mihin prioriteetteihin niitä varoja käytettäisiin. Ja tämä liittyy tulevaan keskusteluun me sitten lähiviikkoina. Pitäisi puhua myös turvallisuudesta ja puolustuksesta, niin kuin täälläkin on todettu Tämä on ehkä paras ja helpoin esimerkki eurooppalaisesta lisäarvosta. Tietysti sitten myös sosiaaliset kysymykset, ilmastonmuutoksasiat, koulutus, ammattikoulutus ja niin edelleen. Joten meillä on nyt kesäaikaa miettiä näitä asioita ja syksyllä, syksyllä sitten jatketaan työtä ja tehdään päätöksiä. Kiitos. Kiitoksia. Bas Eichhout. Uh, Kiitos uh, puheenjohtaja Toivon todella, että, että kun tätä keskustelua sitten käydään, sitä käydään sitten avoimen, a, avoimuuden hengessä, ja tämä, tämä poliittinen mansanluku vähän vähemmällä. Että jos on sanoma, että, että jo kilpailukyky tässä palautetaan ja kaikki menee taas hyvin, niin eihän se näin käy. Käydään avointa ja rehellistä keskustelua sitten, jos aletaan käydä. Esittelijät ovat pyrkineet erotta, eh, erottamaan nämä kolme pilaria toi, toisesta lähentymisestähän me puhumme euroalueella. Niin, no joo, toki silloin tarvitaan sitten uudistuksia, rakenteellisia sellaisia. Kannattaa myöskin puhua, että miksi tällä haavaa eh, näitä eh, E, uudistuksia ei tehdä symmetrisesti. Miksi eivät sitten ylijäämämaat saa samaa kohtelua kuin alijäämämaat? Kyllä se pitää lähentyminen pitää lähteä molemmista suunnista, ei sen muuten mitään lähentymistä. Ja kun me puhumme tästä symmetrisestä shokeista, tiedämme, että investointi on tässä avainasemassa. Tiedämme, että pankkiunioni pitää saada valmiiksi, niin kuin Dysenbrummikin eilen perään Ei sekään mikä helppo helpponakin ole. Kun jos puhumme pankkiunionista, silloin äh, puhumme tietenkin äh, siitä, miten olennaisen tärkeä on tällainen äh, vakuus takausrahasto. Ei sekään ole helppo, helppo hoitaa. Ja sitten kun käymme keskusteluun epäsymmäisistä sokeista, niin siinähän tarvitaan sitten jo uskallusta ja mehän tiedämme, että finanssipolitiikalla ei enää ole paljonkaan tekoa tässä, eikä yksityinen sektori ei kykene kantamaan omaa osuuttaan tästä taakasta minkä vuoksi meillä pitää olla sitten jotakin kourin tuntuvaa. Ei, kaikke, ei kannata siihen kytkeä kaikenlaisia e, reunaehtoja. Kun puhutaan pahan päivän rahastosta, niin, niin, niin ei, ei, ei, ei kannata toistaa sitä, että no niin, niin, että, mutta sitten tarvitaan myöskin uudistuksia. Tässä, ja, ja, joskus to, ei riitä, että iskee vasaralla naulaa. Naula saattaa olla viallinen tai vasara väärän sorttinen ja lopputulos on, mm, menee vinksalleen. Ja sitten tietysti tämä moraalikato on tietenkin tässä yhtenä kuin peikkona, että miten tähän Rain, Rain, Rainy Day Fundiin sitten rahaa kerätään ja mistä. Ensinnäkin tämä pitäisi olla jonkinlainen suhdanne, ei suhdanne herkkä, vaan suhdanne vastustuskykyinen järjestelmä. muutosesityksiin näitä on sitten äh, yritetty ratkoa. On myöskin toinen reitti, eli yrittää kannustimin vaikuttaa sitten äh, jäsenmaiden toimintaan jotenkin, miten, miten järjellisesti voitaisiin tällaisen pahan päivän varan rahastoon sitten varoja siirtää tämä olisi tällainen tavallaan niin tällainen turva, äh, turvalauseke siinä mielessä, että me 661 äh, muutosesityksemme äh, tätä pyrkii oikomaan. Ei pelkästään rakenneuudistuksiin saada asioita, asioita rat, ratkaistuksi, se on vaan tällainen ikuinen mantra. Totta kai pitää aina olla jonkinlainen, jonkinlainen lukko, lukko sitten Eli, eli, eli tämä, että me tarvitsemme jonkinlaisen tähän vakausmekanismiinkin tällaisen jonkunnäköisen lukkojärjestelmä, millä sitten voidaan lähentymisen ongelmat ratkaista epäsymmästisten ja symmästisten shokkien vaikutukset torjua tai ainakin niitä lieventää. Jos puhumme, puhumme rehellisesti, avoimesti ja kannattaa muistaa, että tätä pitäisi, pitäisi keskustelua käydä myöskin sitten kansallisesti. Enkä oikein nyt suoraan sanottuna luota näihin suuriin Brysselin konferenssiin, siinä vaan turhaa parparinää. Kyllä kansallisissa parlamenteissa pitää tämä keskustelu ottaa esille tosissaan, niin muussa, ta- muussa tapauksessa keskustelu jää pelkästään teoreteeksi jorinaksi. Ähm, Marko Zanni. Kiitoksia. Hyvä kommentti. Marko Zanni. Kiitoksia vain nopea kommentti molemmille esittelijöille. Oikeastaan kommentti, jonka esitin jo varjoesittelijöiden kokouksessa. En tue tätä mietintöä, enkä tue sitä tukea, joka annetaan tälle välineelle. Etsysmaiden tilanteen muuttaja euroalueella. Koko tämä tie ja koko muutos, mille tämä projekti on menossa, eli siis äh, rahoituskapasiteetin tie, jolle euro, euroalue on menossa. En tue sitä. En ole varma, että tällainen väline ratkaisisi makrotaloudellisen epätasapainon, joka yhtenäisvaluutta on aiheuttanut erä euroalueelle. Enkä usko, että voidaan unohtaa myöskään näitä valuutta-alueen vaihteluja, joita on ollut vuosikausia meillä. Ja tämä siis koskee euroaluetta, ja olemme nähneet mietinnössä useatkin kerrat, siellä puhutaan siirroista, jotka eivät saa olla pysyviä. Eli jos euro haluaa, haluaa toimia paremmin kuin tänään, niin siellä tarvittaisiin siirteviä, siirtoja, jotka ovat pysyviä, jotka tietenkin tehdään poliittisella taholla. Meillä on tällä hetkellä kaksi suurta euromaata, jotka ovat menossa 2017 vaaleihin. Joten Merkel tekee täällä kyllä varmaan oman vaalikampanjansa asian osalta ja pyrkii tekemään tietenkin euroalueesta heille soveltuvampaa, koska eikä Saksa haluaa, että sitä 50-200 miljoonaa euroa vuosittain siirrettäisiin Saksasta äärialueille. Mutta minun saksalaiset ystäväni tietävät sen hyvin, ehkä paremmin kuin minä, että se mitä tällä hetkellä Saksassa tapahtuu näissä. Nämä viisi Itä-Euroopan maata, ne elävät kyllä oikeastaan näistä jatkuvista siirroista, rahan siirroista lännestä. Joten tämä ei ole sellainen väli, joka tekisi euroalueesta toimivan. Vielä muutama muukin huolestuttava asia näkyy tässä. Se, että tehtäisiin tavallaan jonkunnäköinen toimielin kenttä eurooppalaiselle pelastuspolitiikalle. Onko sitten eurooppalainen valuuttarahasto? Se olisi aika va- vaarallinen ajatus. Tämä on Troikan tulosten valossa aika vaarallinen tie, kun katsotaan, mitä he saavat aikaan. Joten uskon, että tämä aiheutti joka verran heikkoja vaikutuksia euroalueelle ja myöskin Euroopan ulkopuolisille maille. Että kyllä tällainen valuuttarahasto varmaankin noudattaisi samaa logiikkaa. Ja uskon, että se on aika huolestuttavaa kyllä. Se, mitä tässä tarvittaisiin euroalueella, on hyvin yksinkertainen asia. Meidän pitää ennen pitkää täällä keskustella siitä, että pitää siirtyä pois valuutta kursseista ja pyrki katsoa sitten ehkä kasvua, koska Matti sanan absurdeja sääntö ei perustu mihinkään taloustietoon, mihinkään pätevään tietoon. Meillä on tällä hetkellä suuri suunnitelma tutkimuksen ja kehityksen infrastruktuuriin tehtävistä investoinneista. Ja tässä sopimuksessa on absurdeja sääntöjä, jotka estävät jäsenvaltiot tekemästä toimenpiteitä tämän politiikan osalta, joten meidän pitäisi irrottomasti katsoa tätä ensin. Kiitoksia. Uh... Kiitoksia. DNFstä. Onko puhuja sieltä? Ei. Sitten puhujat ilman puhujalistaa. Herra Höökumak ensimmäisenä. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minun mielestäni meidän tulisi keskittyä siihen, miten erityyppisiä kriisejä voidaan välttää – ja tämän kautta voidaan sitten puhua Euroopan talouden perusongelmasta kilpailukyvyn ja rakenneuudistusten puute. Ei se, että rahastoista olisi puutetta, niistä rahastoista, joilla sitten rahoitetaan näitä virheitä. Ja minun täytyy sanoa, että jos me tarkastelemme Euroopan talouden ongelmia meillä on 10-15 prosenttia korkeampi verotaakka kuin muulla maailmalla. Ja tämä kyllä satuttaa investointi-ilmapiiriä. Me kaikki tiedämme tämän. Me tiedämme, että suorat ulkomaiset investoinnit ovat menettämässä jalan sijaa. Riskirahoitus on menettämässä jalan sijaa. Eli näihin täytyy puuttua meidän ei tulisi julkista rahoitusta lisätä. Ja haluaisin painottaa ja lisätä tähän vielä. Tämä on mainittu aikaisemminkin. Meillä on paljon kapasiteettia Euroopassa, eli jäsenvaltioiden talousarviot. Ja todellinen ongelma on se, että liian monet hallitukset ovat väärin tulkinneet vakauspaketin uskoen, että miinus kolme on se raja näin ei ole, vaan miinus kolme on se äärimmäinen takaraja. Ja hyvinä aikoina täytyy kasvattaa kapasiteettia, jotta sitten varaudutaan sateisen päivän varalle. Tällainen kapasiteetti on paljon suurempi, jos sitä hoidetaan oikealla tavalla kuin mitä tahansa ehdotuksia me täällä teemme. Ja minun täytyy sanoa, herra puheenjohtaja, että me emme voi ratkaista Euroopan unionin taloudellisia ongelmia uusilla toimielimillä, uusilla säännöillä, vaan meidän tulisi meidän täytyisi tukea niihin, tukeutua niihin toimielimiin ja sääntöihin, joita meillä on. Meillä on jo säännöt olemassa, siis vakauspaketti. Thank you. Uh... Kiitoksia. Eider Gardia Sabal. Kiitoksia puheenjohtaja. Eilen ministeri Kasimir sanoi, kun puhuimme rahoituskapasiteetista, että ensin pitää määritellä hyvin nämä instrumentit, ja sitten voimme puhua raho- niiden rahoittamisesta. Olen osittain tästä samaa mieltä. On ihan totta, että ensin pitää määritellä tämä kaikki varsin hyvin, että tiedämme, minkä tyyppistä rahoitusta tarvitaan, mutta emme voi edetä juurikaan tässä keskustelussa ilman, että rinnakkain mietimme, miten tätä kaikkea rahoitetaan, koska muutoin edistymme paljon joissakin ajattelun tasolla, utopian tasolla, mutta sitten mistä rahat sitten löytyvät, niin siinä kohtaa voi sitten mennä vähän metsään. Kun pidetään kiinni näistä yleistyksistä, yleistä tasosta, niin mielestäni Pöyke Peres mietinnössä meidän pitää ainakin budjetin kannalta katsottuna ottaa esille joitakin selkeitä linjoja, piirteitä, jotka nyt ainakin täytyy löytyä rahoituksesta, kun ajatellaan rahoituskapasiteettia. Ensinnäkin, jos me haluamme, että euroalueen budjetissa on mukana yle, yleinen budjetti EUsta, niin silloin pitää olla rahoituskehyksen ulkopuolella tämän. Sitten toiseksi, siinä vaiheessa, kun pitää, tätä pitää rahoittaa tulojen kautta, koska muutoin tulee eteen tämä menokatto, ja nythän me puhumme kaiken rahoittamista 0,3 prosentilla BKTstä. Sitten kolmas tarvitaan uutta rahaa tässä. E-, ei pidä mennä nyt etsimään rahoja EUn yleistä talousarvista, siellä, siellä on jo muutenkin liian vähän rahaa, ei sieltä voidaan rahoittaa mitään muita politiikan muotoja euroalueella vielä. Tämä budjettikysymyksestä. Yleisemmin Ekonin kannata puhua, ei kannata puhuin mantroista, minäkin puhutaan puhun tällaista vääristä myyteistä, koska äh, vaikka kuinka nyt purkaa näitä myyttejä, niin silti niitä on olemassa säännöt. Vaikka jos säännöt täytetään, jos Mahditin sopimus täytetään, niin kaikki toteutuu, mutta minun maani osoittaa, että näin ei ole. 2008 Espanja oli ykkösoppilas Maastrichtin sääntöjen noudattamisessa valtiovelkaa alle 60 prosenttia, eikä meillä ollut vajetta, vaan ylijäämä silloin. Ja nyt sitten ikävä kyllä emme voi toimia samalla tavalla enää. Sitten rakenteelliset uudistukset minun jos, minun saan kylmän väreitä, kun kuulen näistä uudistuksista, koska näyttää siltä, tuntuu siltä, että se perran parantaisi kaikki ongelmat. Eikä kukaan kyseenalaista näitä äh, rakennus, ovat ne sitten hyviä tai huonoja, riippuu joka sektorista ja minkälaisia tavoitteita halutaan toteuttaa, mutta mistä rakennusta uudistuksesta on kyse, että jos niitä kerran tarvitaan. Joskus niitä kyllä tarvitaan, joskus taas niitä on mielestäni ihan liikaa näitä rakenteellisia uudistuksia, mutta mitä varten, mikä tässä on tavoitteena ja minkälaisia uudistuksia halutaan tehdä. Ja sitten nämä reseptit, joita on sovellettu. Nyt on jo ollut kahdeksan vuotta kriisi käsissä tai enemmänkin. Ja säännöt, joita olemme noudattaneet, en usko, että niistä on juurikaan hyötä. Ei kaikki ole onnistunut. Tiettyä elpymistä on tapahtunut, mutta kasvu on heikkoa, kasvua Vielä on paljon enemmän epätasa-arvoa kuin 2008 oli tilanne. Meidän pitäisi kääntää kaikki politiikat uuteen suuntansa. Ja tämä ei ole mitään mantraa eikä mitään myyttiä, Pitäisi vain nähdä, minkälaisia seurauksia tehdystä politiikasta viime vuosilta on syntynyt. Kiitoksia, Rosati. Thank you, Chairman. There are three reasons given in the report. Raportissa annetaan kolme syytä rahoituskapasiteetille euroalueelle. ensimmäiseksi epäsymmetriset shokit. Jos jäsenvaltioon iskee epäsymmetrinen häiriö, niin järkeily valuuttaunionin takana oli se, että maa pystyisi finanssipolitiikan kautta reagoimaan häiriötekijään. Ja nyt jos me tarkastelemme epäsymmetrisiä häiriötilanteita, ja niitähän ei niin paljon ole ollut, niin kuin täällä on sanottu, niitä ei tule sekoittaa lähentymisen puutteeseen. Mutta jos me tarkastelemme häiriötilanteita euroalueella, niin voimme huomata, että ne iskivät niihin maihin, joissa finanssipoliittista liikkumavaraa ei ollut. Eli maiden alijäämät olivat paljon alle miinuksen kolme tai ja saman aikaan niillä oli paljon velkaa. Eli näissä tapauksissa tietenkin ne hakivat muita välineitä, esimerkiksi rahoituskapasiteettia, mutta syy, syy kriisiin näissä maissa oli finanssipoliittisen liikkumavaran puute ja tähän syynä oli se, että syy, nämä säännöt ali- ja ylijäämistä, niitä ei ole kunnioitettu. Eli jos me emme tähän puutu, vaan ryhdymme heti puhumaan rahoituskapasiteetissa, niin silloin me unohdamme ne perustavaa laatua olevat syyt, jotka aiheuttavat kriisin. Ja joskin, vaikka sitten saisimmekin rahoituskapasiteettia aikaan, niin päädymme tilanteeseen, että nämä maat jatkossakin toimivat samaan tapaan. Ja mitä järkeä tässä on? Mitä järkeä on rahoituskapasiteetilla joka sitten johtaisi tällaisiin yksipuolisiin siirtoihin niihin maihin, jotka eivät kunnioita sääntöjä. Eli tämä siis epäsymmetristä häiriöstä. Toinen syy oli kannustimet rakenteellisiin uudistuksiin. Tässä näen suuren moraalikadon ongelman. Mitä järkeä on, jos on kannustimia jäsenvaltioille, jotka lähtevät rakenneuudistusten tielle, jotka hyödyttävät kyseenomaista jäsenvaltiota. Me päädymme tilanteeseen, jossa jäsenvaltiot vain odottaisivat, kunnes saisivat rahaa tehdäkseen jotakin, joka niiden oman hyvinvoinnin kannalta on välttämätöntä. Miten tähän moraalikatokysymykseen puututaan? Kannustin lepsuiluun uudistusten suhteen. Ja sitten kolmanneksi tässä puhutaan työttömyysturvasta. Jos meillä on liiallista työttömyyttä, siihen voi olla kolme syyttä. Suhdannesyyt, eli on taantuma, mutta tuossa tapauksessa palataan jälleen finanssipolitiikkaan, eli täytyy olla jonkinlaista liikkumavaraa. Jos liikkumavaraa ei ole, jos velkaa on liikaa, niin silloin on, on ongelmissa mutta ratkaisu tähän ei tietenkään ole rahoituskapasiteetti, vaan se, että finanssipoliittinen puoli hoidetaan kuntoon, jotta saadaan liikkumavaraa. Toinen syy työttömyyteen voi olla rakenteellinen. Työmarkkinat ovat ehkä niin jäykät ja järjestetyt sellaisella tavalla, että maa kärsii jatkuvasta korkeasta työttömyydestä, mutta tässäkin lääke on uudistukset, rakenteelliset uudistukset työttömyysmarkkinoilla, jotta joustavoitetaan työmarkkinoita. Mutta tämä on se mantra, jota meidän mielestämme tulisi toistaa. Eli en vastusta, käännyn tässä niiden puoleen, jotka puhuvat hyvin innokkaasti rahoituskapasiteetin puolesta. En vastusta sitä, mutta minun mielestäni meidän velvollisuutemme on ensin tarkistaa, miksi finanssipoliittisia sääntöjä ei ole noudatettu. Ja ne ovat johtaneet jäsenvaltioiden haluttomuuteen kunnioittaa sääntöjä. Ja vasta sen jälkeen sitten, kun toteamme, että tähän tarvitaan vielä lisäksi jotakin, koska on maita, joilla on 3, 4, 5 prosentin marginaali talousarvioissaan talouden kasvattamiseen, niin näihinkin maihin kohdistuu epäsymmetrisiä häiriöitä. Eli sitten kun tämä tarkastelu on tehty, niin sitten voidaan tarkastella rahoituskapasiteettikysymystä. Esimerkiksi yksityinen riskin jakaminen, josta ei täällä ole lainkaan keskusteltu. Pääoma, unioni, pankkiunioni, olemme viitanneet Yhdysvaltojen talouteen ja siellä yksityisesti jaetut mekanismit vastaavat noin 60 prosentista näitä välineitä. Uh, Haluat mm, tässä toistaa suotta näitä, joita yleinen tiedustelu on jo meille kertonut. Eli ajatellaan euroalueen maksuvalmiutta nyt sitten, eihän se ei ole mahdollista millään tavalla väkisin tuputtaa näitä sovittuja euroalueen sääntöjä jäsenmaille. Toisekseen jäsenmaat eivät ole tarpeeksi rohkeita kan, kantamaan tätä niin kuin kutsut, tätä mantraksi nimettyä rakenneuudistusten kustannusta. Nyt jo Brysselia Brysselin diktatuuri tässä sitten näitä kannustimia antakoot ja ollaan kypsyä tähän rakenneuudistusmantraan. Jos lähentyminen ei kuitenkaan totene, to, toteudu, on sitten, johtuu se sitten mistä johtuu, hyvästä tai huonosta toimintatavasta jos esimerkiksi puhumme Saksasta, Saksa esimerkiksi ei halua ainakaan kantaa mitään lisäpoliittista kustannusta rakenne, rakenneuudistuksista. Sikäli kun en ole väärässä, tämä äh, äh, on tämän eurokapasiteetin seuraus. Eli että moraalikato tästä äh, seuraa väistämättä, kun tämän tyyppisiä finanssi- kannustimia, finanssipoliittisia kannustimia sitten luomme. Eikä tämä nyt ole kovin myönteinen loppupäätelmä millään muotoa, täytyy sanoa. Kiitoksia. Ennen kuin esittelijät saavat puheenvuoron uudestaan, halusin itse oikeastaan vastata herra Högmarkille, mutta hän pääsi poistumaan, mutta puhunpa silti. Tietenkin on iso ero siinä, että kuuluu valuuttaliittoon vaiko ei, jos maa ei siihen kuulu. Sillä on myös toinen väline jälleen, nimittäin vaihtokurssi, niin kuin Ruotsissa on tilanne tai muulla, mutta euroaluetta tämä ei enää koske. Ja mielestäni tämä käy ilmi selvästi IMFn tutkimuksesta – yksi piirre, joka alun perin identifioitiin, kun pyritään valtiin luoda talous- ja oli rahapolitiikka, ajatus siitä, että voi olla rahapolitiikka, jolla tartutaan alueen aluisiin symmetrisiin shokkeihin ja finanssipolitiikalla sitten hoidettiin näitä asymmetrisiä shokkeja kansallisella tasolla, mutta nyt tilanne tässä on hiukan ristiriitainen sikäli, että toisaalta rahapolitiikka on nyt äärirajoilla, että joidenkin mukaan on menty jopa liian pitkälle siinä. Selvästikin olimme tilanteessa, mikä todennäköisesti alun perin ei ollut mielessä eikä otettu huomioon. Ja nyt näemme, että rajat tulevat vastaan rahapolitiikalle. Missä määrin se, sillä voidaan taistella epäsymmetrisokkeja vastaan, ellei joku sitä mieltä, että voidaan mennä vieläkin pidemmälle kuin nyt on tehty rahapoliittisesti. Sitten toiseksi ongelmana on finanssipolitiikan rajoitukset kansallisella tasolla. Voimme määritellä eri tavalla kurin tai velat, mutta on tiettyjä rajoituksia kansallisessa politiikassa, miten voidaan suhtautua asymmetrisiin shokkeihin ja häiriöihin. Me emme tietenkään voi käyttää vaihtokurssia enää välineenä euroalueella, joten on todella vaikea argumentoida sen puolella ja sanoa, että meillä ei ole tällaista ihan tällaista mallia. Meillähän ei oikeastaan ole mitään välinettä. Meidän pitää meillä on vahva, vahvat rajat sekä rahapolitiikalla että finanssipolitiikalla, ellei sitten haluta, että voi rajattomasti rikkoa vakaus- ja kasvumusta vastaan. Meillä siis ei ole välineitä Tämä on vahva väite ja on varsin vaikea sitä muuksi muuttaa tai haastaa. Sitten on tietenkin keskustelu poliittista vaikeuksista, siirtymävaiheesta. Näitä käsitellään hyvin tässä mietinnössä ja samoin monissa tarkistuksissakin osoitetaan, miten asteittain voi lähestyä asiaa, voi rakentaa käyttää tukena olemassa olevaa talousarviota ja puhua tästä rajoitetusta rahoituskapasiteetista sitten mennä pikkuhiljaa pidemmälle, niin kuin Eider äsken sanoi, joten minun ei tarvitse sitä toistaa, mitä hän jo esitti. Mutta ikävä kyllä, Baasin vahva vetomus sen puolesta, että ei käytäisi vain ideologista keskustelua muut puheet eivät ole välttämättä noudattaneet, mutta minä kyllä rohkaisisin siihen, että esittelijät suhtautuisivat rakentavasti pragmaattisesti asiaan. Jos me haluamme käyttää tätä mietintöä hyväksemme rah- talouspoliittisessa mielessä, niin tätä tarvitaan. IMFn panos tässä on todella hyödyllinen ja ehdottaisin, että kaikki huolella siihen tutustuisivat. Nyt puheenjohtajan paikan joudun tässä luovuttamaan sinulle, Paulo. Ikävä kyllä joudun itse poistumaan. Enää esittelijät ovat jäljellä. Kumpi teistä haluaa aloittaa? Pervans. Euh, merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Koska meitä ei enää tässä vaiheessa ole kovinkaan paljon jäseniä paikalla, niin tämä sujuu nopeasti. Ennen kuin menen yksityiskohtaisiin vastauksiin, haluaisin toista asian, joka pistää silmään. Kukaan ei voi olla tajuamatta, että nyt Eurooppaa epäillään hyvin voimakkaasti. Ja nimenomaan tällaisilla hetkillä Eurooppa on aina mennyt eteenpäin. Pankkiunioni saatiin aikaiseksi, koska oltiin kriisissä. Ja nyt kun tarkastellaan investointeja eri talouksissa, lähentymisen puutetta talouksissa – tai jos tarkastelemme niitä häiriöitä, joita lähestymistavat aiheuttavat, niin tai siis mitä Brexit, ne häiriöt, joita Brexit-äänestys aiheuttaa talouksissa. Eli jotkut ovat sitä mieltä, että nyt täytyy olla varovainen, vaan minun mielestäni täytyisi käyttää tilaisuutta hyväksi ja siirtyä seuraavaan vaiheeseen ja todellakin tehdä päätöksiä siitä, mitä kohti meidän täytyy lähteä kulkemaan ja mihin suuntaan emme missään nimessä halua lähteä kulkemaan, koska IMFn paperi vahvistaa tämän. Murasanille, no rakennerahastot ja moraalikaton suoraan sanottuna. Portugalin tai Kreikan kaltainen maa, mikä, mitä etua niille olisi, jos uudistuksia ei tehtäisi, koska loppujen lopuksihan he joutuisivat Troikan hallintaan, itsemääräämisoikeus olisi täysin rajattua ja liikkumavara olisi myöskin rajattua. Siis eihän tässä ole mitään järkeä. Eli moraalikato ei ole ollut kunnioittamatta sääntöjä, vaan säännöt eivät sopineet tilanteeseen. Ne eivät kyenneet ottamaan huomioon eurooppalaisten talouksien monimuotoisuutta eikä sitä dynamiikkaa, jota, jonka jo pelkästään euron olemassaolo sai aikaan. Ja tämä asia täytyy ottaa huomioon, jos me haluamme siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Minä vihaan tätä tilannetta yhtä paljon kuin te. Ja samaan tapaan kuin te, olen sitä mieltä, että taloute, taloutemme eivät kykene uudistuksiin, mutta vakauspaketin kautta me emme ole löytäneet oikeaa ajuria asiaa ajamaan. Ja minun mielestäni on hyvä, että moraalikato otetaan esille, mutta mutta kuten Benoit Corre meille sanoi, kun järjestimme kuulemistilaisuuden, moraalikadon nimin tai sen riskin nimiin ei voida kaikkea edistystä kieltää. Ja joskus minulla on sellainen olo, että puhutaan moraalikadon riskistä ja sen perusteella kaikki edistys kielletään. Ja jos näin on, niin jossakin vaiheessa kaikki olemme vaikeuksissa koska emme ole tehneet sitä, mikä tänä päivänä on tarpeellista. Sitten se, mitä, mistä Darius Rosati puhui. Hän äh, esitti kysymyksen siitä, ovatko nämä häiriöt symmetrisiä vai epäsymmetrisiä. No olen jo Rosatille vastannut äh, tähän kysymykseen, jonka hän esitti budjettisääntöjen noudattamattomuudesta. No totta kai symmetrinen häiriö, se vaikuttaa jäsenvaltioihin epäsymmetrisellä tavalla äh, riippuen jäsenvaltion tilasta sillä hetkellä, kun häiriö iskee. Ja nimenomaan tästä syystä erässä tarkistuksessa me sanomme, että meidän täytyisi ottaa talouksien lähtökohta huomioon. Kun me puhumme ratkaisuista, joita tulisi ryhtyä toteuttamaan – jotta voitaisiin reagoida häiriöihin, niin tästähän on esitetty kaksi ehdotusta. Ja te tiedätte, että ne ovat kilpailevia ehdotuksia. Ensinnäkin äh, rahastopahäivän varalle ajatus siitä, että hyvinä vuosina täytyy laittaa raha enemmän syrjään huonojen päivien välillä. No, tällainen ehdotus on ollut olemassa jo pitkään, eikä sitä koskaan ole toteutettu. Miksi? Ei siinä tahdon puutteesta ole kysymys me emme ole onnistuneet löytämään riittävää dynamiikkaa, jonka kautta hyvän hallinnon sääntö olisi pystytty saattamaan voimaan. Ja sitten vähimmäistyöttömyyskorvaus. No ei, emme me voi ryhtyä jäsenvaltioiden sijaan toimimaan me emme voi puuttua jäsenvaltioiden mekanismeihin, vaan tässä on kysymys epäsymmetrisen häiriön hoitamisesta ja sen mahdollistamisesta, että kun on suhdanteista johtuvaa, ei rakenteesta johtuvaa työttömyyttä, silloin voidaan auttaa. Joka Lottos sanoi eilen illalla erittäin hyvin, että tällainen suhdanteista johtuva työttömyys, jos siihen ei puututa nopeasti, se muuttuu muuttuu rakenteelliseksi työttömyydeksi ja silloin se tulee heikentämään euroalueen tilannetta entisestään. Eli se, että suhdannetyöttömyyteen ei puututa esimerkiksi työttömyyskorvauksen kautta, vähimmäistyöttömyyskorvauksen kautta, jolla puututtaisiin suhdannetyöttömyyteen. Jos näin ei toimita, silloin tätä noidankehää eurooppalaisissa talouksissa syvennetään, eikä ainoastaan äh, kyseenomaisissa maissa. En halua puhua liian pitkään. Ehkä vielä yksi kommentti heijastellakseni sitä, mitä Demasi sanoi. Tietenkin olen samaa mieltä siitä, että makrotaloudellisten väline, sitä ei ole riittävästi käytetty ja haluaisin sanoa Maragalille, että minä myöskin pidän äh, eurooppalaista julkishyödykeajatuksesta ja euroalueen julkishyödykeajatuksesta, mutta tästä herää kysymykseksi se, äh, kun otetaan huomioon teidän esimerkkinne turvallisuudesta ja puolustuksesta ja nimenomaan euroalueeseen liittyen, niin tässä ehkä kuitenkin täytyy hieman vielä hienosäätää ajattelutapa, mutta olen täysin samaa mieltä siitä, että tällainen tällainen järjestelmä eurooppalaisille julkisille hyödykkeille tulisi kehitellä. Pyydän anteeksi, että puhuin näin pitkään, mutta nämä ovat aina tilaisuuksia hieman syventää ajattelutapaa ja ehkä se auttaa myöskin sitten kompromissien laatimisessa. Uh, Kiitoksia, Rova Peres. Peres. Sitten vielä herra Böökkä saa puheenvuoron. Kiitoksia, puheenjohtaja. Joo. Alusta asti en ole peitellyt ollenkaan sitä, että voisin hyvin kuvitella, että me, me lopuksi tekisimme yhteistyötä menestyksellisesti ja uudenlaisen mietinnön aikaiseksi. Meidän pitää miettiä, kuinka voidaan vakauttaa euroalue ja kuinka voidaan vastata sen budjettivaatimuksiin, jotka liittyvät tähän vakauttamiseen. Ja, ja Lewandowski ja muut olen samaa teidän kanssa, meidän pitää olla varovaisia, kun puhumme luottamuksesta. Jos toisaalta näemme sen, että mitä ilman muuta on saatu aikaiseksi kriisiaikoina, eli parannettu päätös, rakenteita, niin ei tätäkään pidä kuitenkaan unohtaa. Italian nuoremman kollegan kommentti, että palattaisiin 70-luvulle tähän, tässä, niin ei. Hän ei kyseenkaan tiedä, mistä hän puhuu nyt oikeastaan. pitää muistella, minkälainen paluutatilanne oli silloin. Ja yhtenäismarkkinat olivat todellakin kuilun partaalla. Ja tämän takia pyrittiin juuri luomaan yhtenäisvaluutta. Mutta historiaa on kaikilla erilainen näkemyksensä ja kaikki talot tietoistaa tätä. No, tässä on olemassa keskustelu, että tämä tie on se, tai tie on varsinainen tavoite. Ja olemme tehneet jo toimenpiteitä. Ja missä on tehty liian monimutkaisia päätöksiä, pitäisi keskittyä ydinelementteihin ja vaatia niitä sitten kaikkien etujen mukaisesti. Ja sitten loppujen lopuksi, jos puhumme sitten rahoituskapasiteetista, niin ei tämä mikään rinnakkaistalous pitäisi olla, joka tavallaan toimii sen ulkopuolella, mitä mitä rakennerahastot tällä hetkellä tekevät tai sosiaalirahastot. Ja jos puhutaan moraalikadosta, niin totta kai pitää välttää sitä. No muuta, muuten ne olisi uskottavia. Mutta ollaanpa nyt rehellisiä. Meillä on jo olemassa olevia välineitä, jotka pyrkivät siihen, että tehdään, tehdään enemmän kuin kansallisella tasolla tehdään. Jos ajatellaan vaikka äkkiä, niistä projektit tullaan sitä rahoittamaan Esirin kautta. En tiedä, päästäänkö nopeammin eteenpäin, jos tehdään tämä tiimissä. Eli tästä pitää tehdä kuitenkin toimia rehellisesti yhdessä. Ja rahoituskapasiteetin yhteydessäkin meillä on myöskin keskustelu moraalikadosta ja muuta. Ja yhden kokemuksen haluaisin kertoa tähän vielä rakennerahastoista ja työmarkkinauudistuksista, joita on tietyissä maissa tehty ja toissa taas ei ole tehty tarpeeksi. Mutta samalla pitää löytää myöskin tasapaino. Jos katson omaa maatani, että siellä, emme ehkä kaikilla alueilla, mutta joillakin alueilla meillä on osa-aikatyötä ja että tavallaan työmarkkinoille luodaan enemmän työpaikkoja – mutta monet tuhannet nuoret ihmiset eivät ole vain vähän aikaa, vaikka pidemmänkin aikaa, koska jos lainsäädäntö ei yhtään vaadi, niin ja jos totta toisaalta sitten on AY-liikkeen ja yritysten välillä tasapaino tästä, niin he jäävät sitten tänne osa-aikatyöhön. Mutta katsokaa sitten heidän palkkaa, vaikka heillä on työpaikka. Se ei ole mikään kummonen. Ja sitten tämä työmarkkina siirtyy tähän suuntaan. Eli kyllä tässä keskustelussa pitää jättää nyt sitten kirkko keskelle kylää. Ja yhtä asiaa ei myöskään saa unohtaa. Että jos katsomme tänä vuonna rakennerahastojen maksusitoumukset, jotka ovat joillekin mailla aika suuriakin, tai Kreikalta vaaditaan, no toistan tämän vielä kerran, mutta pitää toistaa tämä, että, että viidessä vuodessa maa pitää rakentaa uudestaan kun me emme omassa osavaltiossammekaan saa kanaalin ylirakennettua vaikka siltaa kymmenessä vuodessa suunniteltua ja rakennettua. Ja kuitenkin korot ovat niin alhaisia kuin koskaan aikaisemmin. Ja silti investointien osalta tulee viivästymisiä. Joten meidän pitää miettiä, että missä ovat sitten meidän työkalumme, että voimme federaalitasolla tai eurooppalaisella tasolla tai kansallisella tasolla käyttää varoja hyväksemme. Miksi nämä säätöt niin monimutkaisia nyt tällä hetkellä, että emme voi, kukaan ei ymmärrä näitä. Pitäisi lukea tämä kirja Why Nations Fail, tämä kannattaa kyllä. Meidän pitäisi jokainen maa ottaa tähän mukaan eikä puhua pelkästään uudistuksista, joilla vaadimme kansalaisilta, jotka ovat kivuliaita ja tarpeellisia, mutta valtion omia rakennuudistuksia, niihin ei tartuta. Tässä viittaa myöskin eurooppalaisiin toimielimiin, ja tämä meidän pitää tehdä, jos haluamme olla uskottavia. Ja tulee rahoitukseen, voin todeta sitä, mikä Aida juuri tässä totesi, eli kyse on siitä, että miten pääsemme tästä eteenpäin tämänhetkisessä budjettilanteessa, kun emme tiedä, mitä Brexit tulee vaikuttamaan tähän. Tullaanko me tekemään rinnakkaisesti sitten tämä mietiskely vai jälkikäteen? Ja jos me lähdemme tälle tielle, meidän pitää olla myöskin realistisia ja katsoa niitä toimenpiteitä, joilla voimme sitten saada myös tulopuolelle vaikutuksia. Ja sitten luomaan myöskin näitä asia satelliitteita varsinaisen talousarvion ulkopuolelle, jotka ovat sitten parlamentin ja muiden hallintoelinten ulottumattomissa. Tämäkin on tärkeä asia, että näiden suhteen vedemme selkeän linjan. Kiitokset ehdotuksista. Meillä on myöhemmin sitten vielä varjoesittelijän kokous ja tulemme silloin sitten keskustelemaan siitä, mitä teemme tämän lausuntoluonnoksen osalta. Mutta tietenkin tässä tarvitaan myöskin Euroopasta vakaus, vakausmekanismia, muuttuuko sitten Euroopan valuuttarahastoksi vai ei, ja sitten tarvitaan myöskin ohjausrakenteita. Näidenkin osalta pitää löytää ratkaisuja. Ja näyttää siltä, että tulevaisuudessa meillä on 27 jäsenvaltiota, joista yksi valtio, jos välittömästi valitsi sen optin out periaatteet muut, jos ovat tarpeeksi kypsiä ja halukkaita, voivat liittyä euromaiden ryhmään kaikki ne velvoituksineen, velvoitteinen. Ehkä tällä hetkellä meillä on tietenkin asioita, pitää ottaa ohjausrakenteen yhteydessä, pitää välttää päällekkäisyyksiä. Ja että ei-euromaat voivat liittyä tarpeensa mukaan. Okay, and before we end, I remind you... Ennen kuin lopetamme, muistetaan, että me äänestämme Ekonissa 26. syyskuuta ja täysistunnossa äänestetään toisessa istunnossa lokakuussa. Kiitän kaikkia.